Ako prvý bod dnešného programu schôdze máme schválenie programu. No niin, meillä on esityslistalla, äh, esityslistalla tämä onko vastalausta ei ole, ja joten menemme tämän mukaan. Toinen kohta, kalenterin kokouksia varten ensi vuonna teillä on kaikilla ollut mahdollisuus tutustua näihin päivämääriin ensi vuodeksi. Mikäli vastuulauseita ei ole, niin tämä uusi kalenteri on näin hyväksytty. Kiitoksia. Nyt haluaisin teitä valmistaa äänestyskorttinne. Äänestys alkaa välittömästi. Okay, so we'll start with the votes. Um, the situation of fundamental rights. No niin, kyseessä on siis Euroopan unionin perusoikeuksien tilanne 2015, kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Oh, I'm sorry. Yes. Niin, anteeksi vain. Otetaanpa uusiksi. 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme tämän koneellisesti. 28 äänestys alkaa. 28. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 27 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 30 puolesta ei anteeksi, vaan se onkin rauennut, joten 29 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty toinen osa puolesta. Se raukeaa. No niin, vähän ruosteessa tämä kone vielä loman jälkeen. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan, vastaan tyhjää. 34. Haluatteko ottaa tämän uusiksi? 34. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 47 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 49 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 51 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi, viisi 65 puolesta vastaan 65, en, 65 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 68 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 69 kahdessa osassa ensimmäisessä osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 74 raukeaa. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 88 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 19 kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 107, kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 108 puolesta identtinen. Siis 108 ja 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 159 raukea. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 117 puolesta vastaan hyväksytty. 114 raukeaa 118 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 119 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämän. The vote is open. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Sitten toinen osa puolesta raukeaa, se raukeaa ja kolmas osa, kolmas osa puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Tarkistus. Sata seitsemänkymmentä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Äänestys alkaa. It doesn't work. Eivätkö koneet toimi? Uh, je pense que... It doesn't work either. Okay, so should we try again? Kokeillaanpa ehkä uudestaan kompromissi 14. Eikö toimi? Yritetäänpä vielä kerran. Ei. Okei, on va vous rajouter donc... Euh, no, lisäämme teidät sitten. Toimiko teidän koneen? Ei. Eli yksi miinus ja yksi plus ääni. No, no nythän se toimii, hyvä. Okay, so just one plus. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 133 puolesta, kolme osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Toi, kolmas osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 139 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Kompromissi 17, mukaan lukee suullinen tarkistus. Onko vastalauseita suulliseen tarkistukseen? Ei ole, joten äänestämme näin puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 142 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 158 puolesta vasta. 158 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 160 identtinen 161, 162, 163 kanssa. Näistä yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 172 kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 173 identtinen 174 kanssa puolesta vastaan tyhjiä hyvä, hylä, hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Okay, it's rejected. Re- Hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi, kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Loppuäänestys koneellisena. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Kolmetoista puolesta neljä vastaan, kaksi tyhjää, hyväksytty siis. Thank you. Hello. Hi. <laughs> Nice to meet you. Okay, so we go um, on Näin pääsemme kulttuuriteollisuutta ja luovaa alaa koskevaan EUn johdonmukaisen politiikkaan kakkos tarkistus kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viitonen kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oikein paljon kiitoksia. And the next meeting is... Ja seuraava kokous järjestetään 10. lokakuuta. Toivotan teille miellyttävää iltapäivää.